vaikeimmat alueet ja valiokunnat ovat sitten siinä yhteistyössä mukana. The next item on the agenda is... Seuraava kohta ovat keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Seuraava kohta on Ruanda. Ensinnäkin annan puheenvuoron Edustaja Kurra oli jo laatimassa raporttia. Olkaa hyvä. Thank you, Madam